Hyvät kollegat, arvoisa presidentti Martelly, Euroopan unionin suhteet Haitiin ovat, herra presidentti, meille äärimmäisen merkittävät vakava maanjäristys, joka 12 tammikuuta 2010 ravisteli Haitia ja jossa menehtyi yli 220 000 ihmistä ja 1,7 miljoonaa ihmistä menetti kotinsa, on johtanut ennennäkemättömään kansainväliseen solidaarisuuteen, ennen kaikkea myös eurooppalaisten osoittamaan apuun. EU on antanut kattavaa humanitaarista apua ja kehitysapua teidän maanne jälleenrakentamiseksi. Vuodesta 2010 Euroopan unioni on ollut merkittävin lahjoittaja Haitiin kohdistuvassa avussa. Teidän maanne on taistellut vielä maanjäristyksen kammottavien seuraamusten kanssa, kun siihen tänä vuonna kohdistui jälleen uusi luonnonkatastrofi. katastrofi hirmumyrskyt Isaac ja Sandy toivat muassaan uutta tuhoa maahan ja seuraamukset ovat olleet järkyttävät väestön perushuollon kannalta. Arvoisa presidentti, hyvä herra Martelly, meidän parlamenttimme on aina puhunut EUn voimakkaan yhteistyön ja auttamisen puolesta, että tekisimme yhteistyötä Haitin viranomaisten kanssa. Me haluamme auttaa teidän maatanne. Me haluamme auttaa maatanne kehittymään taloudellisesti ja poliittisesti vakaaksi maaksi, maaksi, joka voi pitää huolen itsestään ja joka voi vaikuttaa itse siihen, että köyhyys saadaan pysyvästi vähenemään. Teidän presidenttikautenne antaa meille toivoa siitä, että saamme kestävän, vakaan demokratian ja vakaat olot aikaiseksi Haitissa. Teillä edessänne olevat haasteet, hyvä presidentti Mahdi ovat valtaisat Uskokaa meitä, arvon presidentti, tämän osoitti myös eilinen keskustelu parlamentin valiokunnassa. Me tiedämme, miten dramaattisia ovat ne haasteet, joita teillä on. Kolme vuotta katastrofin jälkeen lähes 70 000 henkilöä joutuu edelleenkin odottamaan ihmisarvon mukaista majoitusmahdollisuutta. He joutuvat elämään kammottavissa olosuhteissa ja siksi apu teille on mitä merkittävintä. Jälleenrakennusprosessin on tietenkin toteuduttava mahdollisimman tehokkaasti. Maassa on torjuttava köyhyyttä kaikin keinoin ja demokratian vahvistamiseen ja oikeusvaltioperiaatteen juurruttamiseen tarvittavat uudistukset on saatava käyntiin ennen kaikkea oikeuslaitoksen puolella. Kun puhutaan Euroopan unionin antamasta taloudellisesta avusta, meidän on huolehdittava siitä, että me edelleenkin täytämme kansainväliset velvoitteemme juuri ajatellen teidän maatanne. Meidän on lunastettava lupauksemme ja annettava Haitin kansalaisille edelleenkin solidaarinen tukemme. Teidän tarpeellisten kunnianhimoisten uudistusohjelmien toteuttamisessa Euroopan parlamentti seisoo luotettavana kumppanina rinnallanne, mutta parlamentti taistelee myös sen puolesta, että ne taloudelliset voimavarat, joita Euroopan unioni tarvitsee, muun muassa Haitille annetut sitoumukset täyttääkseen todella myös saane. Siksi me taistelemme voimakkaasti eurooppalaisen budjetin puolesta, talousarvion puolesta myös siksi, että me voimme täyttää yhteisvastuullisuuden meille asettamat velvoitteet. Olen iloinen voidessani antaa puheenvuoron teille, hyvä presidentti, ja toivotan teidät vielä kerran tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet, te osoitatte suurta kunniaa maatani kohtaan, kun otatte minut, otatte minut vastaan parlamentin, Strasbourgin arvovaltaisessa parlamentissa. Haluaisin kiittää teitä tästä, arvoisat parlamentin jäsenet. Tulen tänne kertomaan toisenlaisesta kreedosta, siitä samasta, joka auttoi teitä vaikeuksissa aikanaan. Sama, joka mahdollisesti 30 menestyksekästä vuotta sodan jälkeen. Sama, joka teitä auttoi toisen maailmansodan jälkeen. Sama uskomus, joka kaatoi Berliinin muurin. Ja sama innoitti myös kunnio kunnianarvoista Paul Henri Spakia. Haluan sanoa teille, että huolimatta suurista vaikeuksista, huolimatta ihmishenken menetyksistä, Haiti ei suinkaan ole antanut periksi. Hitaasti, mutta varmasti Haiti nousee. Ja tämä on hyvä uutinen, jonka haluan jakaa teidän kanssanne. Tämä suunnan muutos se johtuu tietenkin väestömme rohkeudesta ja hallintomme päättäväisyydestä, mutta se liittyy kyllä varmasti myös Euroopan yhteistyöhön, joka on kaikkein tärkeintä meille kaikista muista avuista. Haluaisin kiittää teitä tästä. Näen tässä merkkejä ystävyydestä, jotka historia on tavallaan muokannut. Ystävyydestä, joka ei varmaankaan jätä meitä välinpitämättömiksi rahoituskriisin edessä, joka teitä mm, uhkaa, mutta koskee tätä kohtaa myös meitä. Olen vakuuttunut kuitenkin siitä, että yhtenäinen Eurooppa, siis vieläkin vahvempi Eurooppa, osaa kyllä löytää tarvittavat ratkaisut, jotka saa taloutensa elpymään. Olen vakuuttunut siitä, että mikään taantuma ei ole pysyvää. Kriisin aika riippuu. Sagacité des mesures de redressement. Riippuu siitä, kuinka nopeasti toimitaan ja kuinka oikealla tavalla. Mario Dragista, Kristin Lagardeen, mainitakseni vain nämä kaksi henkilöä. Teillä on kaikkein parhaimpia älyllisiä voimia koko planeetalla. Tätä kautta voitte lannistaa kriisin ja löytää korjaavat toimet. Mutta läsnäoloni täällä liittyy ennen kaikkea siihen, että haluan kiittää teitä anteliaisuudestanne ja teidän solidaarisuudestanne. Ja muistuttaa siitä, että mikään maa ei pääse eroon köyhyydestä, jos se elää hyvän tekeväisyydestä pelkästään. Totta Totta on, Haiti vielä tarvitsee apua, mutta haitilaiset tarvitsevat ennen kaikkea tuottavaa työtä, kauppaa, suoria investointeja. Haiti sijaitsee Amerikan porteilla – Pohjois-Amerikka, joka alkaa kasvaa, ja eteläisen Amerikan portilla, joka tällä kertaa ei ole joutunut kriisiin eikä ole koskaan lopettanut kasvuaan. Haiti on foorumi, strateginen sellainen, sopiva ympäristö investoinneille. Trampoliini, joka mahdollistaa sen, että eurooppalaiset yritykset voivat osallistua maan jälleenrakentamiseen ja voivat valmistua, saavat hyvän etulyöntiaseman strategisesti ajatellen koko alueella. Haiti tarvitsee satamia, lentoasemia, teitä, sähkövoimaloita, hotelleja. Haitissa on hedelmällinen maaperä ja se voi helposti alkaa ruokkia väestöään ja pystyy sitten viemään ylijäämän. Haitissa on äh, maantieteellinen asema, joka on todellakin hyvä valtavasti valkohiekkaisia rantoja ja vielä pitkälti tutkimaton, koskematon luonto. Forlibertästä kaiken alueelle Gonaivesta Miragoaniin asti meidän maassamme on valtavasti syvävesisatamia, jotka ovat luonnollisesti suojeltuja alueita. Väestömme on nuori, rohkea, kova tekemään työtä. Olen tänään täällä kertomassa teille, kehottamassa teitä, kannustamassa teitä osallistumaan siihen, mitä maamme voi parasta tarjota ja mitä hienoja mahdollisuuksia investoinnissa voi tarjota kehotan teitä tekemään työtä meidän kanssamme auttaaksemme meitä uudelleen palauttamaan rahoituksellisen itsemääräämisoikeutemme ja näin voimme palata kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Olen täällä teidän kanssanne suunnittelemassa uusia vapaakauppasopimuksia. Kehotan teitä meidän kanssamme tekemään yhteistyötä, jotta voimme kehittää älykkäitä tuottavia projekteja. Pyydän teiltä yhteistyötä meidän kanssamme, jotta yhdessä voimme löytää parhaimmat keinot rahoittaa kyseisiä hankkeita. Monet teidän eläköityneistä opettajista ne haluaisivat vain vaikuttaa maailman hyväksi, joka olisi oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi. Lähettäkää heitä haitiin ja osallistukaa meidän nuorisomme koulutukseen ja heidän opettajiensa koulutukseen. Auttakaa meitä muuttamaan historiaa meidän kanssamme. Historiaa, joka muistuttaa suhteestamme Espanjaan, Englantiin, Ranskaan, Italiaan, Puolaan. Hiljattaisempi historia viittaa siihen, mitä, mitkä olivat kauppasuhteemme vuoteen 40 saakka Saksan kanssa. Historia, joka tällä hetkellä liittyy siihen, miten EU toimii AKT-maissa ja harjoittaa kehitysyhteistyötä. Eurooppa voi olla ylpeä paikastaan maailmassa, ylpeä sen karismasta, sen vakaumuksesta, ajatuskoulukunnista, joita se puoltaa, vastauksista, joita se tuo maailmanlaajuisiin planeet- planeetan ongelmiin, aloitteisiin, joita Euroopasta syntyy ja mikä sen rooli on nousevien talouksien kohdalla. Eurooppalainen nuoriso, sen pitää tietää, että etelän maat luottavat Eurooppaan, laskevat sen varaan. Se ei voi sulkeutua ja sen, siitä tulee riippumaan tasa-arvoisempi, moraalisempi maailma, ekologisesti kestävämpi maailma ja varmastikin maailma tätä kautta myös demokraattisempi ja suvaitsevaisempi. Tällä hetkellä Haitia vahvistaa tämä meidän yhteinen ystävyytemme ja on pääsemässä hiukan rytmiin, poistaa vanhat kriisit, jotka Haitiin liitetään rikkoo tällaisen alikehittyneisen ketjun, joka on ollut endemistä ja ajaa pois vanhan demoninsa, taistelee aavikoitumista vastaan, joka uhkaa sitä ja haluaa avautua muun maailman suuntaan. Nyt puolitoista vuotta sitten minun hallintoni on tässä ahkeroinut ja tietysti takaiskujakin on tullut. Mutta kukaan ei voi kieltää, etteikö meiltä löytyisi vilpittömättä ja, ja yritystä tänä vuonna vieläkin Haiti kärsi suurista vaikeuksista, ilmastovaikeuksista, tropikaista myrskyistä, Isak ja Sandi. Ne koettelevat jälleen meitä. Jälleen kerran tässä ihmishenkiä menetettiin satoja, asuntoja, karjaa. Kaikki nämä kärsivät. Ja jälleen kerran kansainvälinen yhteisö oli valmis nopeasti auttamaan, pelastamaan, jälleen rakentamaan jonakin päivänä pitää kyllä voida katkaista tämä noidankehä ja muuttaa se myönteiseksi kehäksi, niin kuin pyrimme tekemään. Ja tätä kautta Haiti pääsee jaloilleen. Haiti tulee nousemaan jaloilleen, koska me olemme nyt tietoisia – alueemme, maaperämme haavoittuvaisuudesta. Se on todellakin huomattava ja se tulee vain lisääntymään tulevina vuosina sitä mukaan, kun ilmastonmuutos etenee Antillejen, Antillien alueella. Haiti tulee nousemaan, koska itsepäisesti me teemme työtä toisessa aikataulussa korostamme ennaltaehkäisyä. Ennaltoehkäisy tällä saralla tarkoittaa maakäyttöä maakäytön suunnittelua ja maankaavoitusta maakäytön kautta maa saadaan vähemmän haavoittuvaisemmaksi. Näin voidaan suojella vuotavia vesistöjä, jotka ne eivät enää ole sitä johtuen metsien hakkuista, erosiosta tai anarkisesta mielivaltaista urbanisaatiosta, joka aiheuttaa tuhoa. Maan kaavoitus, maasuunnittelu auttaa myös siinä, että jokainen ilmasto isku ei aiheuta miljoonien dollarien menetyksiä, luodaan kohtuulliset elämän edellytykset haitilaiselle väestölle minun hallituksellani on välineet alkaa harjoittaa käytännössä maan suunnittelua ja maan käyttöä. Näitä välineitä ovat esimerkiksi kansallinen kuvatiedustelukeskus, jota te olette tukeneet EU:ssa, ja CIAT, ministeri, eri ministeriöiden välinen komitea kaavoituksesta, johon te myös olette panostaneet. Haluaisin kiittää teitä tästä avusta haluan sanoa teille, että minun hallintoni tulee käyttämään näitä mahdollisuuksia loppuun asti, jotta voidaan vaikuttaa tilanteeseen ja vaikuttaa tilanteeseen Haitilla. Te näette, että tällä alueella vanha manner edeltää monia muita kumppaneita. Niin kuin meillä päin sanotaan, Eurooppa ensin. Eurooppa edelleenkin innoittaa täydessä muutoksessa olevaa maailmaa, tai jossa valtioiden pitää antaa tilaa alueellistamiselle, saada aikaan tässä vapaan liikkuvuuden alueita, jossa ihmiset ovat liikkuvat vapaasti, pitää puhua yhdellä äänellä ja tukea toisiaan samalla säilyttäen oma identiteetti. Karibian alueella niin suuret anteet kuin pienetkin anteet ilman mm, poikkeusta voivat nousta jonakin päivänä todellisena riippumattomien valtioita itsenäisten valtioiden liittona ja näin hyötyä täysin hienosta geostrategisesta asemastaan maailmassa. Kyse ei ole vain vakauden hinnasta, vaan jopa maailman rauhasta, mutta vielä enemmästäkin on kyse. Tässä on, näin voidaan uudella tavalla harjoittaa kehittämistä ja kaikki ovat sitoutua rauhaan, oikeuden ja laillisuuden toteutumiseen. EU siinä yhteydessä, kun se tukee Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maita ja rahoittaa Euroopan kehitys yhteistyön rahastosta, alueellista kehitystä ja tätä kautta tästä tulee olennaisempaa ja näin voidaan osallistua tähän aloitteeseen. Haiti tällä hetkellä on tietoinen omasta paikastaan, sen painoarvosta, roolista alueella, mutta tietoinen myös omista puutteistaan. Selvänäköisesti olemme arvioineet asioita, joissa olemme jääneet jälkeen, olemme päättäneet lopettaa itseruoskinnan ja teemme pikemminkin työtä puutteiden korjaamiseksi. Ja tulemme korjaamaan nämä puutteet joka päivä aina hiukan enemmän. Tämä ei ole mitään pikajuoksua, vaan pitkän matkan juoksua. Tässäkin yhteydessä Eurooppa innoittaa meitä, sillä jos jotkut Euroopan valtiot ovat olleet vähän pohja, aivan pohjalla vain 50 vuotta sitten, niin tällä hetkellä huolimatta talouskriisistä vieläkin vahva perusta auttaa näitä maita jonakin päivänä nousemaan ja elpymään. Euroopan elpyminen riittyy ennen kaikkea julkisten varojen avoimesta käytöstä, niiden jälkiperäisestä käytöstä, oikeusjärjestelmän hyvästä toiminnasta, väestön koulutustasosta ja heidän halustaan tehdä työtä luopumatta, keskeyttämättä, jotta kansantalous saadaan nousuun. Menestyksillä ei ole mitään rajoja. Minun mandaatillani haluan muun muassa keskittyä väestömme koulutukseen, taistelemaan korruptiota vastaan ja saamaan aikaan oikeusvaltion ja haluan uskoa, että tuloksia vielä saadaan. Joka alle kahdessa vuodessa yli miljoona lasta tähän vähemmänsä hedelmätön oman, oman onnensa nojansa ovat alkaneet hyötyä koulutusjärjestelmästä pelkästään oman valtiovarainministeriömme tuella. Ponnistelut näkyvät myös siinä, että yli miljoona asunnotonta, asunnotonta on tällä hetkellä saanut katon päälleen. Ja tämä jo oikeuttaa ponnistelut ja uhraukset, joita teidän veronmaksajanne ovat tehneet meidän hyväksemme. Minä haluan ilmaista heille kiitollisuuteni ja vakuuttaa heille, että heidän solidaarisuutensa ei ole mennyt haaskuun ja että kaikkein haavoittuvaiset ovat tästä kärs- hyötyneet. Joo, oikeusvaltioperiaate, jota toivomme, on muodostumassa. Toimielimemme tyhjät virat on täytetty, perustuslaita on muutettu huolimatta sen. La magistrature a retrouvé ses marques. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est en fonction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 n'a plus de sanctuaire. Doucement mais sûrement, la justice devient plus juste. Oikeus tulee oikeudenmukaisempaa. Ihmisoikeuskysymyksessä olen tehnyt aktiivista työtä, jotta voidaan ratifioida sopimuksia ja yleissopimuksia, jotka tekevät jostakin rikoksesta rikosoikeuden alaisia. Samaan asiaan liittyy minun mandaatillani teidän yhteistyöllänne on, parannamme oikeutta terveyteen, työhön, tasa-arvoon, sukupuolten välisen tasa-arvoon, alaikäisten suojeluun. Tästä kaikesta tulee todellisuutta. Ensimmäiset merkit ovat jo näkyvissä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Alussa oli, EU, alussa oli eurooppalainen, e, talouden Eurooppa. Perustaja isät ymmärsivät tämän jo Euroopan talousyhteisössä. AKT-maiden pitäisi tämä myös ymmärtää. Haitin aivan erityisesti. Teidän yhteistyönne pyrkii tukemaan suuria infrastruktuurihankkeita maassamme. Esimerkiksi valtatie kolme. Siitä nyt otettiin käyttöön suuri osa ja komissaari Pivaks oli paikan päällä ja tämä osoittaa menestyksestä. Tämä tie mahdollistaa sen, että saadaan vauhtia talouteen. Alueelliset yhteisöt hyötyvät tästä. Öö, me toimimme yhdessä naapurimaiden kanssa, meillä on rajat tulleja, me pyrimme saamaan aikaan kahden välistä kauppaa naapurimaiden kanssa. Näin saadaan kehitettyä taloutta, joka on ensisijaisen tärkeää. Tämän takia virkauteni aivan alussa minä ylistin näitä seuraavia paradigmeja muun muassa paradigmoja, jotka johtavat, johtuvat teidän viisaudestanne, ihanteistanne, vanhasta sivilisaatiostanne. Äh, ihan teitä paradigmat, jotka juontavat juurensa Strasburgista, joka liittyy myös läheisesti parlamentin demokraattisiin ihanteisiin. Samoin ajatukset, joiden kautta te ovat, olette meitä avustaneet ja seuranneet ja samassa hengessä olette myös tänään ottanut, ottaneet minut vastaan niin vieraanvaraisesti. Kiitän teitä. Kiitokset, herra presidentti. Kiitokset sanoistanne. Kiitokset myös siitä, että te muistutitte meitä Euroopan unionin perustajista teidän puheenne oli rohkaiseva myös meille. Meidän yhdentymishankkeemme ei ole tärkeä pelkästään meille, vaan myös muille maailman osille. Siitä teille sydämelliset kiitokset ja sydämelliset kiitokset teille, hyvät naiset ja herrat, huomiostanne. Toivon teille onnea ja menestystä jatkossa työskentelyssänne. Kiitoksia.